johtuen äänestysten aloittamisesta kello 11.30, joka supistaa meidän kokousaikatauluamme puolella tunnilla. Teille on jo kerrottu, että kohdat 9, 13 ja 14 siirretään seuraavaan valiokuntamme kokoukseen, joka pidetään 26. ja 27. päivä syyskuuta. Samasta syystä johtuen me lyhennämme keskustelua kohdasta 4 ja kohdasta 8 monivuotinen rahoituskehys, eli Herra Geijer on pyytänyt näiden kahden mietinnön aikaistamista ja kohdat 6 ja 7 ja 5, jossa puhutaan joustovälineistä. Eli aloitamme näistä kahdesta mietinnöstä heti äänestystä jälkeen meidän kokouksessamme. Jos tämä teille sopii, niin esityslista näin muutettuna on hyväksytty. Haluan samalla kertoa teille, niin kuin koordinaattorit toivoivat, me teemme selontekoa neuvotteluista EUn ja brittihallituksen kanssa Brexitistä, miten ne ovat edenneet. Ja meidän neuvottelijamme Guy Verhofstadt tulee valiokuntaamme 10. lokakuuta aamupäivällä. Saatte tarkemman aikataulun tuonnempana. Samalla on toivottu, että läsnä olisivat myös komission edustajat, eli pääsimme poliittiseen sopuun neuvoston kanssa tiistaina. Euroopan strategisen investointirahaston laajentamisesta. Eli meillä on nyt mahdollisuus saattaa loppuun teksti, jotta voimme äänestää mahdollisimman nopeasti täysistunnossa siten, että se astuisi voimaan ensi vuoden alusta. Haluan jo tässä vaiheessa onnitella esittelijämme herra Fernandesia. Tänä aamuna koordinaattorit, no niin, antakaa mennä vaan taputuksille. Tänä aamuna koordinaattorit nimesivät Jens Geijerin laatimaan mietintönsä siitä, miten joustovälinettä tullaan käyttämään. Kestävän kehityksen rahaston hyväksi koordinaattorit myös antoivat tehtävällenne laatia mietinnön rahoi, e, e, hiili- ja teräsyhteisön likvidoimisesta ja samalla myös on nimetty esittelijä, jonka lähtee, joka katsoo sitä, miten lähdetään toteuttamaan ja käyttämään rahoitusvälinettä ulkoisissa toimissa puolivälin tarkastuksessa ja monivuotisessa rahoituskehyksessä, joka ulottuu vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Tässä lyhyesti teille tiedonannot puheenjohtajan ominaisuudesta saitte myös pöytäkirjat edellisistä kokouksista 19. 20. päivä kesäkuuta. Näin muutettuna ne ovat hyväksytty, ellei ette te halua kommentoida niitä. No niin, sitten siirrymme äänestykseen. Pyydän teitä ottamaan esille äänestyskorttinne. Anteeksi. Minulla ei ole äänestyskortti. Eipä minullakaan, sanoo puheenjohtaja. Kenellä ei ole korttia mukana? Yksi, kaksi, kolme. Bon, le premier vote cons... Ensimmäinen äänestys koskee käsittelee päätöstä 2018 yleisesittelijänä Jens Geijer. 18 par. Päätös 18, sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi ääni puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 ääntä, kaksi vastaan ja ketkä halusivat äänestää puolesta, mutta eivät sen kyenneet. Viisi, eli 28 puolesta. Sitten tulemme edustaja Tarandin mietintöön muista budjetin kohdista 2017 siirroista ei ilmeisesti tarvitse äänestää, jos ei sitä vastusteta, eli näin ollen se on hyväksytty ilman äänestystä. Sen parempi. Ja kiinteistöstä, kiinteistöpolitiikasta. Holmeijerin mietintö, joka ei ole paikalla, sanoo puheenjohtaja, mutta Ilmeisesti hän olikin paikalla. No, ole hyvä, saa puheenvuoron. Lieber Vorsitzender. Parahin puheenjohtaja, tänään tämä käy ihan nopeasti. Halusin vähän protestoidakin tässä. Ensinnäkin Libanonin kysymyksessä varjoesittelijät ja minä sekä Libanonin että Nebalin osalta keskustelimme ja keskustelimme myös komission kahdesta rakennuksesta – Libanonin osalta ei mitään kysymyksiä, kaikki oli ihan selvää, tämä on välttämätöntä ja tärkeää. Kaikki yksittäiset tiedot löytyvät e sivuilta Kyse on ainoastaan siitä, että työntekijämme voivat järkevissä rakennuksissa olla, jotka vastaavat heidän tehtäviään. Libanonissa tietenkin pakolaistilanteen takia tarvitaan erityistä tukea. Toinen, toinen asia, Nepalin rakennus. Tässä kollegoilla oli enemmän kysymyksiä ulkosuhdehallinnon kanssa. Käytiin uudestaan keskustelua. Ulkosuhdehallinto esitti, että yli 400 miljoonaa euroa käytetään Nepalissa ja siksi tarvitaan kunnollinen henkilöstö hoitamaan asioita. Katmandussa rakennuksen löytäminen ylipäätään on hankalaa, koska siellä ei ole mitään rakennuksia tarjolla ja tuoreimpien maanjärjestysten jälkeen 9,8 asteikolla monet rakennukset ovat vaurioituneita ja nyt henkilöstö istuu siellä rakennuksessa, joka ei toisesta järjestyksestä selviä. Kyse on melko kalliista rakennuksesta tässä yhteydessä, mutta kaikki yhdessä selvitimme, että kustannukset ovat ihan paikallaan. Joiden osalta tämä toinen ehdotus oli vain prosentin alla, eli jos vähemmän olisi tarjottu, niin ei olisi saatu sitä rakennusta. Eli tämä asia on nyt ihan selvä ja pyytäisin, että puoletaan molempia rakennuksia. En puhu yksittäisistä luvuista, kun meillä ei ole paljon aikaa. Voitte saada toki minun asiakirjanne, jotta voitte tutustua vielä asiakirjoihin, mutta varjoesittelijät ja minä olimme samaa mieltä siitä, että voidaan hyväksyä nämä kaksi rakennusta. Ja sitten protestini, niin meillä on kaksi komission rakennusta Bulgin sihteeristön kanssa olen sähköpostia lähettänyt useat kerrat ja haluttiin maksaa vähemmän samasta rakennuksesta. No tämä tarjous, joka meillä on olemassa, on ihan merkittävä, enkä tiedä miksei tätä saada esityslistalle, vaikka sen käsittely menisi juuri tasan 30 sekuntia. Merci Kiitos Monika. Edustaja Depre on pyytänyt puheenvuoron. Lyhyesti puheenjohtaja, koska viime kokouksessa minä otin esille ongelman siitä, mitä investoinnit maksavat verrattuna säästöihin, joten kiitän, että tässä järjestettiin kokous vastuuyksikköjen kanssa ja teknisesti olen sitä mieltä tämän kokouksen jälkeen minun täytyy nähdä, minkälainen hinta tässä vaaditaan ja pystyisi myös perustelemaan teknisesti ja ajatella rakennuksia, jotka voisivat tähän sopia. Minä pyysin myös, että saisimme tietoa geopoliittista strategista, joka perustelee tällaisen investoinnin. En voi sanoa, että tämä on kovin vakuuttava teksti, jonka olemme saaneet, mutta kuitenkin yhdyn tässä sitten kuitenkin Rova Holmajerin kantaan. Ja mam tylko takie ogólne pytanie do zastanowienia się. Minulla olisi yleisempi kysymys pohdittavaksi. Mihin tarvitaan Nepalin edustusta? En ole ihan varma, tarvitaanko sitä. Henkilökohtaisesti olisi sitä mieltä, että olisi parempi, ettei siellä edustusta olisi ja budjetti olisi tuon verran pienempi. Kiitos. Se débat Tämä keskustelu on jo käyty. Jos te haluatte informaatiota, olette ne saaneet. Ja nyt siirrymme äänestämään Nepalista. Kuka puolta? Kuka vastustaa? Kuka äänestää tyhjää hyväksytty? Libanonista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen olemme käsitelleet äänestyskohdat. Ja nyt annan puheenvuoron Jens Geijerille, kun hän kertoo meille lisätalousarviosta numero 5. Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvät kollegat myös, että saatiin sovittua, että käsittelen nämä kaksi asiat vähän aikaisemmin. Valitettavasti minulla on toinen tapaaminen. Lisätalousarvio 5 on nyt oikeastaan finanssiteknistä työtä, jota joudutaan tekemään sen poliittisen päätöksen jälkeen, jonka kautta haluttiin luoda Euroopan kestävän kehityksen rahasto. Sitä on kutsuttu myös Afrikka-rahastoksi. Eli nyt esitämme takuusummaa, joka mahdollistaa sen, että Afrikan valtioiden suuntaan voidaan käyttää rahoja, jotta olot siellä paranevat niin, että taistellaan lähdön syitä vastaan. Tässä tämä ihan lyhykäisyydessään takuusumma 1,5 miljardia. Olen melko iloinen siitä, että jäsenvaltiot tällä kertaa eivät täysin jättäneet tätä EUn budjetin varaa 400 miljoonaa Euroopan kehitysrahastosta ja osa jää sitten EUn budjetille. 75 miljoonaa 25 miljoonan erissä seuraavasta budjetista jo 200 75 miljoonaa tässä budjetissa lisätalousarvion viisi kautta. Lisätalousarvio otetaan täysin joustovälineestä, joten tässä ei mitään suuria muutoksia tarvita budjettiin. Tämän verran halusin sanoa lisätalousarviosta viisi. Ja jos voin samalla ottaa esiin tuon esityslistan kohdan seitsemän, joustovälineen varojen käyttöönotto, juuri jotta saadaan tämä summa käyttöön. Tämä siis siihen liittyvä päätös. Samanaikaisesti lisätalousarvion viidessä on toinenkin asia, kun suuren poliittisen sovun osalta, joka saatiin marraskuussa, ajatellen budjettia 2017, tehtiin myös päätöksiä siitä, miten uudistetaan, uudelleen tarkastellaan tulevaisuutta 500 miljoonaa lisätalousarviossa saatiin jo nuorisoaloitteeseen ja nyt jälkikäteen vielä mobilisoidaan hätäapuvarausta – 280 alun perin nyt korotus 300 miljoonaan 2011 hinnoin. Eli nyt voidaan puhua tänä päivänä summasta, joka on 22,8 miljoonaa. Ja sitten turvapaikkarahasto. rahasto sitä leikataan vastaavasti lisätalousarviossa. Sisällöllisesti keskustelimme tästä viime kokouksessa ja varoi, varat maahanmuuttointegraatiorahastosta asia etenee jäsenvaltioissa hitaammin kuin on ajateltu. Ja jotkut jäsenvaltiot tämän vuoden keväällä ilmoittivat komissiolle – siitä, miten tämä rahaston varoja käytetään, joten AMIF-rahaston varoja ei saada täysin käyttöön vuonna 2017, joten sieltä voidaan siirtää varoja. Koordinaattoreiden kokouksessa juuri puhuttiinkin siitä, että voidaan tietenkin ajatella, miten hoidetaan sisäpoliittisia budjettikohtia tänä vuonna ja tukisin vielä Sigrid Morrisonin argumentointia, jos on niin, että nämä varat, joita jäsenvaltiot niin kiperästi tähän rahastoon halusivat, niin ehkä tämä ei olekaan ihan niin kiireellistä kuin mitä neuvosto on antanut budjettineuvotteluissa ymmärtää, että voimme rahoittaa muita hienoja asioita näillä varoilla. Kiitos. Merci. Kiitos yleisesittelijälle. Onko tähän huomauttamista? Ei näytä siltä. Onko kysymyksiä? Ei myöskään. Me emme vielä tiedä neuvoston kantaa. Tähän lisätalousarvio numero 5. Kerron kuitenkin tässä vaiheessa, että 28. päivä syyskuuta kello 12 on tarkistusten määräpäivä. Äänestämme tästä valiokunnassa 9. tai 10. lokakuuta ja täysistuntoäänestys olisi todennäköisesti 23. tai 26. lokakuuta. Jens Geijer jatkaa joustovälineen varojen käyttöönotosta. Niin, puheenjohtaja, minä oikeastaan juuri hoidin tuon kohdan. Memme. Oi, oi, oi, anteeksi. Siis sama aikataulu. Rua Veidere halusi käyttää seuraavan puheenvuoron, koska hänelläkin on aikataulurajoituksia mietinnöstä. Olkaa hyvä, olkaa hyvä, jos yleisesittelijälle sopii. Okay, thank you very much, uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, EUn solidaarisuusrahasto olla reagoidaan luonnonkatastrofeihin ja kykymme ilmaista solidaarisuutta alueita kohtaan, jotka ovat kärsineet katastrofeista Euroopassa. Sen vuosikatto on 500 miljoonaa euroa, kuten te tiedätte 2011 hinnoin yli otsakkeet, jotka liittyvät mm, rahoituskehykseen. Minun mietintöluonnokseni tarkoituksena on varmistaa, että ennakoidaan, valmistellaan tätä hyvin, ajatellen ensi vuoden talousarviota. E, ennakkomaksujen maksamisen kautta pystymme reagoimaan ripeästi ja tehokkaasti, kun katastrofeja tapahtuu. 2018 kokonaisennakkovaraukset on 15 miljoonaa maksusitoumuksena ja maksumäärärahoina myös. Sitten ennakkomaksujen summa ei saa ylittää 10 prosenttia ennakoidusta budjetista. Haluaisin korostaa, että solidaarisuusrahasto ei ole vain mikä tahansa rahoitusväline. Se on foorumi, jolla osoitetaan solidaarisuutta ja välitetään vahvoja poliittisia viestejä ja annetaan myös konkreettista apua vai kansalaisille. Eilen tämä tuli selväksi, kun hyväksyimme suurimman koskaan rahaston käytön 1,2 miljardia euroa taloudellista apua annetaan Italialle. Tämän tuloksena vuonna 2018 aloitemme ilman ylijäämärahoitusta, jota aikaisemmin on syntynyt rahastosta näin ollen. Me voimme vain toivoa, että luonto on suotuisa jatkossa. Tässä on mukana myös ennalta mainitut ennakkomaksut 2018 talousarviossa. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Onko tähän huomauttamista? Ei näytä olevan. Aikataulu on yleisbudjetin mukainen, kun ajattelemme tarkistuksia ja äänestystä valiokunnassa ja täysistunnossa. Yleisesittelijä, haluatteko tehdä nyt tilannearvion siitä, miten valmistellaan ensi vuoden budjettia? Miten te näette lukuisten tarkistusten kohtalon etenevän tässä prosessissa? Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Nyt olemme siinä vaiheessa, että viime viikolla kaikki parlamentin tarkistukset ehdotukset esitettiin ensi vuoden budjettiin pari viikkoa sitten valiokunnat ja viime viikolla poliittiset ryhmät, joten viime perjantaina yhdessä budjettivaliokunnan sihteeristön kanssa haluaisinkin kiittää sihteeristöä sitoumuksesta ja työstä. Ja simuloimme sitä, miten voidaan rahoittaa niillä rajallisilla varoilla, jotka meillä on käytössä. Ja tällä viikolla olen jatkuvasti yhteydessä varjoesittelijöihin puheenjohtaja jotta voimme työstää kompromissipakettia, josta äänestetään vihreän viikon jälkeen budjettivaliokunnassa Brysselissä ja sitten täysistunnossa lokakuun lopulla. Näiden kompromissien tarkoituksena on antaa meille selkeä kanta tuleviin neuvotteluihin neuvoston kanssa. Vaatimukset, joita esitämme, tulisi esittää realistisesti. Niiden pitää olla merkityksellisiä – ja todella katsoa niitä kohtia, joissa lisärahoitusta tarvitaan. Enemmistön toivon olevan suuri ja siksi olen jatkuvasti yhteydessä varjoesittelijöihin tämänkin viikon aikana, koska neuvotteluihin neuvoston kanssa tarvitaan laaja enemmistö. Kuten tiedätte, neuvosto on leikannut joskus todella vastuuttomasti sellaisiin aloja, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen teemme, infrastruktuuri, tutkimus, innovointi. Neuvotteluissa olemme tarkkana siinä, että näitä leikkauksia ei hyväksytä. Työstän siis kompromissia tällä hetkellä, mutta miltä tämä tulee näyttämään luultavasti? Otsakkeessa 1a hyvin vähän marginaalia, 56 miljoonaa euroa. Tätä pelivaraa käytetään, jotta voidaan vahvistaa juuri niitä kohtia, joista tiedämme, että ne ovat todella tärkeitä. PK-yritykset, tutkimus, Cosme Erasmus, Marie Curie, eurooppalainen tutkimusneuvosto ja ilmastonmuutosohjelmat. Ilmastokohtia pyrin vahvistamaan mahdollisuuksien mukaan kaikkialta. Lisäksi haluamme palauttaa esirin leikkaukset. Sitten yksi B-nuorisotyöllisyysaloite. Me tällä hetkellä katsomme, mitkä ovat tarvittavat määrät. Eri ryhmät ovat esittäneet eri lukuja. Otsake 2, kuten tiedätte, maataloudessa vuotuisen budjetin liikkumavara on pienempi. Pienempi kuin muissa otsakkeissa. Tässä haluamme erityisesti voida reagoida yllättäviin tapahtumiin ja siksi suurin osa – 330 miljoonaa jätetään siksi, että voidaan reagoida näihin. Vain 100 miljoonaa suunnilleen käytetään sellaisiin hankkeisiin, joita asiantuntijakollegat agrivaliokunnassa pitävät välttämättöminä. Ja nuorille viljelijöille haluaisin lisää tukea. Näin teemme, koska tämä luo työllisyysmahdollisuuksia, vähentää maaseuduilla nuorisotyöttömyyttä ja on siksi tärkeää otsakkeessa kolme – meillä on marginaalia nolla, ei paljon pelivaraa, mutta pidetäänkin yhdestä prioriteetista, joka on ollut esille vuoden alusta lähtien. Kansalaisten turvallisuuden vahvistaminen. Vahvistetaan niitä virastoja, joilla on toimivaltaa sisä- ja oikeusasioissa, Europol, Sepol, muun muassa Eurojust, ja otsakkeessa neljä, 230 miljoonaa marginaalia. Me teemme kotitehtävämme tässä mutta samalla on noterattava, että jos päätetään tätä Turkin sopimusta, niin kaikki otsakkeessa neljä on uuden harkinnassa. Mutta tähän meidän kiinnitettävä huomiota toimitaan niissä puitteissa, joka meillä on otsakkeessa neljä, eli käytetään marginaalia, jotta läist, tuetaan lähinaapurustoa lähinnä etelässä. Sieltähän haasteet tulevat tällä hetkellä. Etelässä emme kuitenkaan unohda itäistä naapurusaluettamme myöskään, kun ajatellaan Venäjä ja siellä on Ukraina, Georgia, Moldova. Meidän on tuettava näitä maita, oltava heidän rinnallaan. Hyvin tarkkaan katsomme myös, mitä AFET-valiokunnan kollegat ovat esittäneet, nimittäin ehdottaneet leikkauksia joihinkin IPA, Turkki, kohtiin ottaen huomioon Turkin tilanne ja siellä perusoikeuksien rikkomukset. Ja siksi AFET-kollegat ehdottavat, että leikataan niitä kohtia, joissa tuetaan poliittisia uudistuksia erityisesti. Jätettäisiin varaukseen joitain summia ja ehdollistettaisiin täsmällisemmin. Ehdollistettaisiin tämä niin, että perusoikeuksien osalta on saatava edistystä. Tämän suuntaisesti teemme työtä tällä hetkellä puheenjohtajan varjoesittelijöiden kanssa ja sitten pilottihankkeet ja valmistelevat toimet vielä. Me esittämme paketin, joka perustuu pilottihankkeisiin, jotka saivat hyvän arvion komissiolta. b. Ja varmasti lopulta saadaan kohtuullinen kanta, jota voimme puolustaa budjettineuvotteluissa – ja joka heijastelee parlamentin kantaa, joka on ollut tiedossa tämän vuoden aikana. Suuri enemmistö on tärkeää, että viestini kaikille kollegoille ja kaikille poliittisille ryhmille olisi seuraava. Pyytäisin, että äänestätte puolesta, mutta jos teillä on vielä kysymyksiä, niin minun oveni on aina auki. Mielelläni teen yhteistyötä kanssani myös vihreän viikon aikana. Kiitos. Kiitos paljon Sigrid Muresan, kuinka huomattavan ison työn hän on tehnyt ja eikä ollut mitenkään helppoa yhteensovittaa kaikkia odotuksia nimenomaan niiltä tahoilta, jotka aikovat äänestää EUn talousarviosta vuodelle 2018. Nyt meidän täytyy kuunnella Richard Ashfordia, joka kertoo meille muista pääluokista. Can Kiitoksia puheenjohtaja. Muistuttaisin ensin kollegoja, että tämän vuoden huhtikuussa parlamentti hyväksyi parlamentin oman talousarvion ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että hyväksyimme sen silloin ja lisäsimme 2,3 prosentilla budjettia edellisestä vuodesta, kun otetaan huomioon inflaation taso Mielestäni se oli kohtuullinen ja vastuullinen tapa toimia, joten haluan suositella valiokunnalle ja parlamentille, että tämän lisäyksen taso 2,3 prosenttia otettaisiin äh, vertailu viitearvoksi muidenkin toimielinten kanssa. Mielelläni voin ker- kerron teille, että enemmistö muista toimielimistä hyväksyy tämän kannan ja näin ollen he ovat esittäneet varsin samantyyppisiä ehdotuksia on kolme poikkeusta kuitenkin, jotka minun mielestäni tarvitsee ottaa esille valiokunnassa. Ensinnä Euroopan tietosuojavalvoja kollegat ehkä ovat tietoisia siitä, että tämä on vielä varsin varhaista tämän elimen kohdalla ja hän on perustunut uuden johtokunnan ja näin ollen tänä vuonna on alettu rahoittaa tätä toimintaa ja se on vaatinut noin 27 prosentin lisäksi. Se kuulostaa paljolta, mutta siis lähdetään varsin matalta tasolta liikkeelle ja se on tällainen start-up-järjestö, joten hyväksyn tämäkin hyväksy, su, ku, kunnollisena summana. Sitten tilintarkastustuomioistuimen edessä on erittäin suuri työmäärä, lisääntynyt työmäärä, ja hyväksyn senkin, että on legitimit perustelut esitetty heidän puolestaan. Ja lopuksi Euroopan tuomioistuin on estänyt vahvasti kantansa, että pitäisi lisätä rahoitusta, koska toiminnan taso on kasvanut osittain, mutta myös sen takia, koska heidän on täytynyt tarttua erittäin tärkeisiin turvallisuuskysymyksiin. He näin ollen ehdottavat 2,96 budjettikortusta verrattuna aikaisempaan vuoteen. Kun ajatellaan näitä ylimääräisiä kustannuksia, minä arvioin tilannetta niin, että neuvosto ehdotuksessaan, joka se on tehnyt, on leikannut joten liikaa rahoitusta jossakin kohdin. Ja siksi minä suosittelisin sitä, että me palautamme jotkut näistä leikkauksista budjettiin. Kuitenkin, jos me haluamme pitää budjetin kokonaiskoon kontrollissa, haarukassa 2,3 prosentissa pienen eroin, niin sitten tarvitaan lisäsäästöjä muualta. Ja ehdottaisin, että nämä lisäkustannukset katetaan ensinnäkin tehokkuuden parantamisella. Ja olen tyytyväinen voidessani tässä yhteydessä kertoa teille, että olemme käyneet kirjeenvaihtoa tilintarkastustuomioistuimen kanssa. He ovat esittäneet meille kirjeen jossa he ehdottavat, että tehtäisiin noin 750 000 euron lisäleikkaus. Ja selkeästi siinä on todettu, että he voisivat toimia budjetin rajoissa, jos tällainen 750 euron leikkaus tehtäisiin. Ja myös muutosat leikkauksista liittyisivät rahoituksen uudelleen jakamiseen. Tätä varten olen huolella tutustunut kaikkiin otsakkeisiin, mutta erityisesti tarkastelin Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja muistuttaisin, niillä on 130 kolmen miljoonan eh, budjetti, samoin alueen komitea 93 miljoonaa euroa on sen budjetti. Ja nämä kaksi järje- eh, organisaatiota tänä vuonna 18 eh, niiden varat ja menot järjestettäisiin. Olen myös tietoinen siitä, että Euroopan ulkosuhdehallinnon edessä on huomattavan nousevia kustannuksia osittain johtuen henkilöstötasoista, mutta osittain sen takia, että strateginen kommunikaatio-ohjelma on otettu käyttöön ja se on saanut luvan ja sitä myös tämän parlamentin valiokunnat ovat suositelleet ja se maksaa. Suurin osa näistä kustannuksista voidaan kattaa EUH tämänhetkisestä budjetista, mutta ymmärrän kyllä, että joitakin lisää ylöspäin korjauksia tarvitaan muutaman miljoonan korjauksia erityisesti, jotta voidaan vastata tämän, tähän strategiseen vaatimukseen ja mistä se on perusteltua vielä lisäksi, kun ajatellaan kokousta, joka oli aikaisemmin varjoistelijoiden välillä, olin ottanut huomioon heidän kommenttinsa ja huolensa ja kuuntelin, mitä heillä oli sanottavaa suhteessa tuomioistuimeen. Ja minä hyväksyn sen perustelun, että tarvitaan lisärahoitusta johtuen käännös- ja tulkkaustarpeista. Ja tämän takia olen äh, suostunut, että korjataan 1,9 miljoonaa euroa tai lisätään se tuomioistuimen budjettiin. Samoin ulkosuhdehallinnon kohdalla kuuntelin myötätunnolla, koska oikeusasiamies on vahvasti perustellut sitä, että tarvitaan lisäkoulutusta, lisähenkilökuntaa ja olemme ottaneet 100 000 euroa lisää tätä varten. Mutta nyt kun nämä muutokset myöntökset on tehty varjostelijoiden kanssa, niin edelleenkin olen pettynyt sen suhteen, että emme pystyneet löytämään yhteistä pohjaa kahdessa asiassa. Ensinnä, kuten jo olen sanonut, Euroopan tilintarkastustuomioistuin kirjoitti meille kirjeen ja ehdotti 750 000 euron leikkausta ja kertoi meille, että voisivat hyväksyä tällaisen summan. Siksi olen hämmentynyt, enkä voi pysty ymmärtämään, miksi kaksi isointa ryhmää pitää kiinni siitä, että palautettaisiin tämä summa alkuperäiseen tuomioistuimen äh, rahoituksen kun ne saavutet pystyvät toimimaan tälläkin tasolla. Samoin mitä tulee alueiden komitean ja Euroopan sosiaali- ja talouskomitean en ole vakuuttunut niiden tapauksista, että pitäisi lisätä niiden rahoitusta. Lopuksi puheenjohtaja, haluaisin vain muistuttaa kollegoja, jos me haluamme pysyä 2,3 prosentin rajoissa summa, jonka me ja sun osa muista toimijoista on asettanut. Jos me haluamme äh, näin toimia, niin pitää tehdä sitten jotakin tiukkoja ja vaikeitakin päätöksiä. Ja minä vetoaisin kollegoihin tekemään kompromisseja näistä otsakkeista, jotka otin puheenvuorossani esiin. Kiitos. Merci, monsieur Ashworth. Kiitos, edustaja Ashworth, tästä esityksestä. Se antaa hy- hyvin meille puitteet budjettikurista ja yhdenvertaisuustavoitteista. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijälle edustaja Joti. Grazie Presidente e anch'io mi unisco alle congratulazioni. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin onnittelen yleisesittelijää koska hän on nähnyt paljon vaivaa tänään, tähän mennessä. Mitenkä tämä nyt ilmaisisin? Jollakin tavalla minä vastaan jo hänen loppuvetoomuksensa toisin sanoen. Me tiedämme, että meidän pitää olla mahdollisimman yhtenäisiä parlamentissa, <clears throat> kun me ehdotamme yhteistä kantaamme talousarvioon. Kuten esittelijä varsin hyvin tietää, hän sanoi, että ovet ovat auki. Kyllä me reagoimme vuoropuheluun, olipa se sitten epävirallista tai virallista, ja joihinkin kohtiin pitää vielä saada hienosäätöä tulevien viikkojen aikana, kun me lähdemme luomaan kantaamme. Tässä on kyse eroista, luvuista eivät ne ole suuren suuria, mutta niillä on kuitenkin jonkinlainen merkitysarvo poliittisessa mielessä. Me voimme varmasti kaikki olla yhtä mieltä tästä siis, että meillä on erilaisia poliittisia näkemyksiä, mutta olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että voimme hyväksyä Euroopan, jota tämä parlamentti haluaa viedä eteenpäin. Ja että haluamme saada tämän viestin perille myös neuvostoon. Me tiedämme, mitkä ovat ongelmat. Tehty työ otsakkeista 1a ja 1b on tärkeää työtä. Siinä on haluttu palata siihen, että me halusimme ottaa käyttöön ne luvut, kun oli toteutettu leikkaukset. Ja, ja jos, jos teille sopii, niin me, me olimme ihan samansuuntaisia poliittisen kantamme suhteen. Se suhteessa siihen, mitä parlamentti ajaa takaa, mutta joissakin on tuntuvia eroja niissä toimenpiteissä, jotka kohdistuvat ennen kaikkea nuorisoaloitteeseen. Tässä heitän teille vetomuksen. Tässä asiassa meidän pitää olla paljon paljon kunnianhimoisempia. Edellisessä kokouksessa kuulin edustaja Fernandesin viittaavan tarpeisiin vastata nuorten odotuksiin ja toiveisiin olla läsnä lähellä nuoria nuorisoa. Jos me eh, nyt lähdemme luomaan järjestelmää, johon me investoimme miljardeja euroja yleisellä yleisessä mielessä ja erityisesti ajatellen nuoria, niin tässä tarvitaan kyllä vielä hieman lisäponnisteluja, kun otamme huomioon nuorisotyöllisyyskysymyksen. Meidän pitää pyrkiä saamaan lisää, koska tämä on todella vakava ongelma nuor- nuorisotyöttömyys, joka ei kosketa vain joitakin jäsenmaita, vaan, vaan ongelma kattaa koko Euroopan alueen. Tästä budjettikohdasta ihan nopeasti. Sanoisin, että meidän pitäisi syventää työtämme kulttuurista. On olemassa marginaalia, ajatellen nimenomaan tulevaa vuotta. joka on aivan erityinen, merkityksellinen vuosi, pitää nähdä erityisesti vaivaa kulttuurin eteen. Tästähän olemme keskustelleet jo muissa yhteyksissä. Otsakkeesta neljä. On vielä joitakin ongelmia käsittelemättä. Ei meillä vielä ole mitään varsinaista yhteistä näkemystä. Ei se nyt ole kovin kovin kaukana, mutta kuitenkin pitää päästä yhteiseen hyvään loppuratkaisuun. Vielä viimeinen asia pilottihankkeesta. Sen kannan te myös tiedätte useaan otteeseen kokouksissa, jossa on käsitelty pilottihankkeita ja valmistelevia toimenpiteitä. Tästä on keskusteltu valiokunnassamme. Ja ehdotankin näin ollen, että seuraamme menetelmää, joka ei ehdota ainoastaan äänestystä, joita saadaan yleensä pilottihankkeille, vaan nimenomaan seuraisimme parlamentin poliittisten painopisteiden kriteerejä – kun lähdetään määrittelemään pilottihankkeita ja valmistelevia toimenpiteitä tässä vaatimattomassa puitteissa. Ei ole kyse vain äänestyskriteeritoista, vaan poliittisista painopistealueista, joita parlamentti painottaa ja haluaa viedä voimakkaasti eteenpäin. Jos me ajattelemme ihan omaa autonomiamme, se on välttämätöntä. Ja sen avulla me voimme vastata kansalaisten esittämiin tarpeisiin. Kansalaiset odottavat vastauksia seuraavaan budjettivuoden aikana. Kiitän jo tässä vaiheessa esittelijää, yleisesittelijää. Hän sanoi, että hänen ovensa ovat auki ja tässä nyt minä aion hyödyntää sitä ensi viikolla. En voi seurata loppukeskustelua, olen pahoillani, pyydän anteeksi kollegoilta jo tässä vaiheessa, mutta Äh, äänestys, johon minä aion osallistua, on vähän aikaistunut. Kiitos teidän sanoistanne vielä, kun olette paikan päällä. Totta kai nuorisotyöllisyys on elintärkeä. Nuorisotyöttömyys on skandaalinkäryinen Euroopassa joissakin maissa. Joka toinen nuori on käytännössä työtön. Jos puhutaan mobiliteetista, se vaatii myös ammattikoulutusta, koska sehän ehdollistaa <clears throat> pääsyn työmarkkinoille. Edustaja Kolmel, olkaa hyvä. Ja, Niin, kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti ja säästän näin aikaan. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä Richard Ashworthia hänen tekemästään työstä. Tämäkin oli aivan valtava tehtävä. Olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä ja tuen hänen linjaansa täysin. Très bien. Hienoa. Sehän tuli hyvin selkeästi ja tiiviisti ilmaistuksi. Edustaja Taranta. Thank you. Mm. Kiitoksia. Mitä tulee herra Murasanin mietintöön, toistan, mitä sanoin koordinaattoreissa. Enkä nyt puutu näihin vihreisiin tarkistuksiin, koska niin kuin sanoin, on sellainen tunne, että ne on hyvin otettu huomioon kompromisseissa, joten onnittelut ja hyvää purjehdusilmaa siellä sovittelussa. Sitten mitä tulee muihin otsakkeisiin, voin vain kiittää toistaa, mitä äsken herra Kölmä sanoi. Hyvin, hyvin toimittu, herra Ashwood. Kiitos, kiitos. Minä jatkan. edustaja Valli ja edustaja Fernandes EPPn näkemykset. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun portugalia. Haluaisin myös onnitella esittelijää hänen ankarasta työstään. Hän on tehnyt kunnianhimoisia ehdotuksia ja kiitän myös siitä, että on ollut realistinen, koska meidän täytyy olla realistisia. Myös haluan kiittää poliittisia ryhmiä ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Kuten tavallista on oltu yhtenäisiä täällä parlamentissa budjettikysymyksissä, meillä on yhteisiä prioriteetteja, vaikka näkemykset voivat olla erilaisia. Me puolustamme kilpailukykyä kasvua EU-ssa. Me kaikki puollamme sitä, että täytyy pystyä luomaan työpaikkoja, erityisesti nuorisoa ajatellen uskomme, että PK-yritykset ovat erittäin tärkeitä tämän tavoitteen saavuttamisessa ja tutkimus ja kehitys tietenkin on olennaisessa roolissa. Näin ollen on täysin mahdotonta hyväksyä ja käsittämätöntä, että neuvosto ehdottaa yli 490 miljoonan leikkauksia. Horisontti 2020 valmistusohjelma toimista. Todella valitettavaa ja ristiriitasta. Sehän on vastoin neuvoston omia sanomisia aiemmalta ajalta. Ei myöskään voida hyväksyä, että kohesiopolitiikassa toimitaan näin. Se on kuitenkin niin olennaisen tärkeää EUn kehittymistä ajatellen, ajatellen sen kasvua, sosiaalista, alueellista, taloudellista yhtä ajatellen sitten leikattaisiin 240 miljoonaa euroa. Neuvosto leikkaa tai sahaa omaa oksaansa itse asiassa. Me haluamme edistää työ, luoda työpaikka, mutta paljon tästä tässä riippuu jäsenvaltiosta tietysti, mutta mitä tulee EUn toimivaltuuksiin, meidän pitää tarjota apua, koulutusta, ammatti, ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää tietenkin, mutta meidän täytyy myös edistää liikkuvuutta ja kehittää tunteessa, että kaikki kuuluvat EU-hun ja omistavat sen edistävät asiat. EUn budjetti saa vahvan tuen poliittisilta ryhmiltä, jotka tukevat tätä rauhan ja arvon projektia. Tätä kautta edistetään myös kasvua ja elämänlaatua pystytään parantamaan kansalaisten parissa. Vielä muistuttaisin siitä, niin kuin aina teen, että EUn talousarvio on vain yksi prosentti bruttokansan tulosta tai bruttokansan tuotteesta tarkemmin sanottuna. Tämä on massiivisen tärkeää ajatellen kansakuntiemme edistystä. Sitä, sillä sen avulla voidaan reagoida erityyppisiin kriiseihin. Ja monissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi Portugalissa, EUn talousarvio vastaa yli seitsemästä prosentista julkisissa investoinneissa. Ja sitten herra Murashanille, me puhumme 94 prosentista BK, äh, budjetista, joka menee investointeihin. Vain 6 prosenttia menee hallinnollisiin menoihin. Usein me ohitamme tämän tosiasian. EUn talousarvosta 94 prosenttia siitä menee sijoituksiin. Vain 6 prosenttia on hallintoa ja juoksevia kuluja. Ja silti Tämä 6 prosenttia on hyvin tärkeä, mutta tietty minimi kuitenkin tarvitaan, että voidaan tätä bisnestä pyörittää täällä. Mutta jos meillä ei ole minimiäkään juoksevia kuluja varten, silloin me estämme sen, että tämä loppu 94 prosentin budjetti saa aikaan ne tulokset, joita halutaan. Haluan myös kiittää ja onnitella Richard Ashford, Ashfordia hänen tekemästään työstä. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä, että 6 äh, prosenttia talousarviosta hallintoon pitäisi tietysti käyttää tehokkaasti, kurinalaisesti, tarvitaan tehokkuushyötyjä, mutta niin kuin aina to- toimielinten pitää pystyä myös toteuttamaan prioriteettikysymyksiä ja vastaamaan haasteisiin, joita edessämme on. Minä toivon, että neuvosto toimii yhtä rakentavassa hengessä kuin mekin, koska neuvosto tykkää leikata budjetteja, eikä selitä sitten minkä takia. Minkä takia näitä leikkauksia on suoritettu monta kertaa. Ne ovat ihan sattumanvaraisia ja mahdottomia käsittää. Epäilen kovasti, että olemme oikealla tiellä. Esittelemme ovat kuitenkin tehneet erittäin hyvää työtä ja olen luottavainen sen suhteen, että parlamentti pysyy tässä yhtenäisenä. Kiitos edustaja Fernandes, kun kerroitte meille teidän ryhmämme, ryhmänne näkemyksestä. Nyt me olemme kuulleet varjoesittelijöitä. Nyt edustaja Dos Santos on täällä kanssamme. Haluaako hän käyttää myös puheenvuoron muista pääluokista? Sim, presidente, eh, não tenho muito a acrescentar. Em primeiro lugar, desejava... Kiitos puheenjohtaja. Ei minulla ole juurikaan lisättävää. Haluan onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä, erittäin myönteistä, jonka avulla voimme käydä, pystymme käymään syventävää keskustelua. Olen sen jo kertaalleen sanonut. Joitakin eroja tietysti on meidän ryhmässämme aivan erityisesti, kun puhumme tilintarkastustuomioistuimesta tilanne tulee täsmentymään tulevaisuudessa erityisesti, kun käymme keskustelua tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Toinen ero liittyy siihen, miten kukin meppi, kukin, kukin ryhmä painottaa alueiden komitean merkitystä. Minun ryhmälläni on erittäin selkeä kanta, poliittinen – tiedä, miten ystäväni Fernandes ajattelee. Tämä on aivan erittäin poliittinen kysymys. Puhemies Tajani myös sanoi tästä äskettäin puhe- puheessaan parlamentissa, eikä saa unohtaa tätä elementtiä. On tietysti selvää, että meidän pitää olla järkiperäisiä, kun me myönnämme varoja käyttöön otettaviksi, mutta tämä rationaalisuus ei saa kyseenalaistaa hyvää, avointa, läpinäkyvää toimielinten toimintaa, joille tämä budjetti on siis rakennettu. Muiden toimielinten budjettihan on aika rajattu, jos me ajattelemme kokonaisbudjettia, kokonaistalousarviota, mutta on ihan selvää, että jokaiselle toimielimelle itsellään tämä talousarvio on tärkeä, jotta voitaisiin todella käyttää asianmukaisesti ja hyvin varoja ja, ja tehdä hy- asianmukainen poliittinen arvio. Uskoakseni olemme hyvällä tiellä, keskustelut jatkuvat, yhteydenpito jatkuu, ei ole mitään suuren luokan ongelmia ainakaan SD-ryhmässä ja niin kuin sanoin jo muualla, työ tähän asti tehty työ esittelijöiden toimesta on loistavaa, yhteistyö on hyvin sujuvaa, vuoropuhelu toimii, jokainen pyrkii sanomaan oman kantansa myönteisessä hengessä ja varmasti meillä on hyvin myönteinen tulos loppujen lopuksi käsissämme. Bien. Kiitos ja edustaja Dos Santos. Näin olemme kuulleet kaikkia varjoesittelijöitä. Yleisesittelijä voi varmasti muutamalla sanalla tehdä loppuyhteenvedon ennen kuin annan puheenvuoron muille esittelijöille. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kiitos oikein paljon kommenteista. Niistä on kovasti apua ensi viikkojen työssä. Kahden tulevan viikon aikana olemme jatkuvasti yhteyksissä varjoesittelijöihin, jotta voimme esittää teille hyvän kompromissin lopulta, joka heijastelee kaikkien kollegoiden kommentteja että saadaan suuri tuki EU-budjetille 2018 ja näin saisimme myös vankan tuen tulevissa budjettineuvotteluissa ja sellaisen kompromissin, joka puoltaa hyvin poliittisia prioriteettejamme, joita olemme yhdessä puoltaneet sen jälkeen, kun niistä sovittiin alkuvuodesta. Kiitos oikein paljon yhteistyöstä. Kiitos yleisesittelijä. Edustaja Ashford teillä on nyt puheenvuoro. Uh, lyhyesti puheenjohtaja, haluan kiittää kollegojani ystävällisistä kommenteista. Haluan kiittää heitä tähän mennessä tehdystä työstämme. Olemme edistyneet paljon. Nyt kuitenkin enemmänkin työtä on jäljellä, joten odotan eh, jatkolla yhteisiä toimiamme ja toivottavasti saamme sellaisen lopputuloksen, jota voimme sitten suositella sovittelussa neuvostolle. Kiitoksia. Kiitos kollegoille Muresan ja Ashworth ja rohkaisemme teitä jatkotyössänne ja varmasti tulette hyödyntämään nämä vihreä turkoosiviikot lisät ty- hyvän työn jatkamiseksi. Eli hyvää työviikkoa ensi viikolle. Nyt sitten ryhdymme käsittelemään monivuotista rahoituskehystä niin kuin se voidaan muotoilla vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Me tarvitsemme vähän selkeytystä meidän esittelijöiltämme Olbrichtilta ja Tomalta, jotta saisimme ajatuksemme järjestykseen. Rova Tomaa, te voitte aloittaa. No, je précise, que je... Vielä yksi täsmennys. Tämä kokous lopetetaan kello 11.20 tänä aamuna, jotta voimme rauhassa hätiköimättä mennä täysistuntosaliin äänestyksiä varten. Niin, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tässä me rohkaistiin ilmeisesti puhumaan nopeasti, joten kuten te tiedätte, me päätimme esitellä sen jälkeen, kun Otinger ja komissari Kretu esittelevät tällaisen pohjapaperin, niin päätimme esitellä parlamentille päätöslauselman, jossa reagoidaan komission mietintäasiakirjaan, mutta siis tämä päätöslauselma, josta on tarkoitus äänestää lokakuussa, se ei tiedä tietenkään ole vielä kovinkaan syvällinen, koska sitä vartenhan meillä on tämä valiokunta-aloitteinen mietintö, joka pitäisi joulukuussa saada valmiiksi, jotta sitä sitten voidaan maaliskuussa äänestää. Ja tätä valiokunta-aloitteesta mietintöähän olemme vaatineet eri valiokunnista, jotta saisimme hiukan paremman kuvan eri politiikan aloista. Näin ollen tämä on lyhyt päätöslauselma. Ja se on ensimmäinen lähtökohta. Ajatellaan tärkeitä haasteita ja suuntaviivoja, jotka liittyvät tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Sisällöstä ihan nopeasti luettelen sisältökysymyksiä vain. Ensinnäkin todetamme, toteamme, että monivuotinen rahoituskehys tällä hetkellä on riittämätön, samoin sen rahoitus. Sen jälkeen olemme tyytyväisiä komission harkintatyöasiakirjan metodina ja tässä tietysti voidaan tehdä vielä tarkistuksia, tai niitä täytyy tehdä, koska tämä tapahtui ennen Jean-Claude Junckerin puheenvuoroa eilen, ja täällä on lause siitä, että viides skenaario on hyvä lähtökohta, ja pitäisi mennä pidemmällekin, mutta nythän meillä on uusi skenaario, kuudes skenaario, joka esitteli, joten ehkä tätä muotoilua pitää tässä muuttaa, mutta joka tapauksessa tämä ei ole ristiriidassa sen suhteen, mitä olimme kirjoittaneet. Sitten kolmanneksi tässä analysoidaan monivuotista rahoituskehyttä, aikaisempaa monivuotista rahoituskehystä ja tässä on tämä analyysi, jonka kaikki yhdessä laadimme silloin kun tarkistimme monivuotista rahoituskehystä, samoin Brexitin kautta voidaan tulla vain yhteen loppupäätökseen, että pitää rikkoa tämä yhden prosentin raja BKTstä. Ja sitten neljäs kohta, tässä pitää uudistaa omien varojen järjestelmä, se on ihan välttämättömyys. Samoin otetaan mukaan uusia omia varoja. Ilman tätä jälleen kerran tässä joudutaan menemään äh, jäsenvaltioiden rahapussille tavaraan ja epäilemme kyllä, miten toteutettavaa tällainen lisäys on. Sitten pohditaan EUn lisäarvoa ja kuitenkin varoitetaan siitä, ettei monenlaisella tavalla tulkittaisi tätä lisäarvoa. Ja tällä hetkellä, jotta sitä ei ole vielä kunnolla tai on vain vähän määritelty, mitä se tarkoittaa. Sitten seuraavassa kohdassa EUn talousarvion pitää olla ymmärrettävää tekstiä kaikille kansalaisille. Se tukeutuu prioriteetteihin, kestävään kasvuun, yhteisvastuuseen, turvallisuuteen, puolustukseen, joten pitää löytää näissä rahoituskehyksissä seurattava, ymmärrettävä tapa esitellä näitä painopisteitä. Sitten me korostamme sitä, kuinka tärkeä budjetin yhtenäisyys on. Se vahvistuu tässä päätöslauselmassa. Samoin haluamme, että on käytössä välineitä, jotka kuuluvat tällä hetkellä budjetin ulkopuolelle. Ne pitää ottaa siihen mukaan jatkossa. Sitten seuraavassa kohdassa me muistutamme siitä, mitä järkeä on joustavassa rahoituskehyksessä, jota voidaan, joka sopeutuu kehitykseen ja tapahtumiin. Ja tässä viitataan aikaisempiin ehdotuksemme, joita muotoilimme valiokunta-aloitteessa mietinnössä, kun puhuttiin monivuotisen rahoituskehyksen uudistusta miten käytetään uudelleen äh, maksusitoumuksia ja muita ja erityisvälineitä. Kaikki, jotkut näistä pitää ottaa katon ulkopuolelta sitten rahoituksesta, jota on aika syvällisesti käsitelty komission komissaarien harkinta-asiakirjassa tässä toteamme, että nämä välineet ovat komplementaarisia täydentäviä välineitä, joiden tarkoituksena ei ole mitenkään korvata erilaisia tukia, vaan ne täydentävät toimintaamme ja me otamme esille huolenaiheemme, mitä tulee yhtenäiseen rahastoon, vaikkakin olemme valmiita pohtimaan tällaista mahdollisuutta, että olisi yhtenäinen takuurahasto näille rahoitusvälineille. Sitten me muistutamme äh, että MF ähm, pitäisi olla yhtä pitkä kuin vaalikausi, ja näin voitaisiin varmistaa pitkäaikainen ohjelmointi myös rakennerahastojen kohdalla. Sitten vaadimme, että, ehdotamme, että komissio ehdotaisi, tekisi ehdotuksen julkiseksi viimeistään toukokuussa niin, että parlamentti voi tutustua kaikessa rauhassa näihin ehdotuksiin ja pystyy aloittamaan keskustelun asiasta neuvoston kanssa täsmentäen tietenkin sitä, että parlamenttia ei mitenkään saa sulkea pois. Me jopa vaadimme sitä, että parlamentti otettaisiin mukaan joka ikiseen vaiheeseen näissä neuvotteluissa. Kiitos edustaja Toma. Sitten edustaja Olbricht. Uh, I would just like to, to... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain lisätä Isabel Tomaan äsken sanomaan, että tämän päätöslauselman tarkoituksena – ei ole määritellä sitä, minkälaiset toiveet parlamentilla, vaan tämä on poliittinen parlamentin kanta. Haluan hyvin selkeästi sanoa kyllä ja ei. Tämä on tässä tarkoituksena ja tätähän juuri sanottiinkin. Ensin sanottiin, että tämä ei riitä Eli ei neljälle skenaariolle, koska emme hyväksy, kuten Isabel Toma juuri sanoi. Ei. Ja ei tuolle katolle. Yli yksi prosentti, se sen pitäisi olla. Break the ceiling sanomme, eli tämä katto pitää nyt murtaa. Ja halusin kiinnittää huomionne myös siihen, että sanotaan, että joko uusi omien varojen järjestelmä – tai jäsenvaltioiden on annettava rahaa. Muuta mahdollisuutta ei ole. Joko näin tai sitten ei, koska jos omien varojen järjestelmä ei käyttöön oteta, niin muuta mahdollisuutta ei ole. Joten ilman muuta on muutettava budjetin rakennetta. Tämä on hyvin konkreettista. Ja tässä hyvin diplomaattisesti myös epäillään sitä ehdotusta, että kaikki rahoitusvälineet yhdistetään. No, tätä ei ole nyt kovin tarkkaan määritelty. Me voimme vastata tämän diplomaattisesti. Ja sitten kesto. Siitä pitää keskustella valiokunnassa ehkä tarkistuksista, koska tällä hetkellä kysymys on, jos sanotaan kyllä – 5 plus 5, 7, niin silloin avataan tämä vain keskustelun budjettivaliokunnassa. Ei esitellä tätä, koska keskustelu on edelleen käynnissä. Minusta tuntuu, että tämä on henkilökohtainen kanta. Tästä emme ole keskustelleet yhdessä, mutta meidän pitäisi tietää ennen tämän asiakirjan loppuun saattamista, mitä euroalueen uusi budjetti kohta oikein tarkoittaa. Tämän oli esillä eilen. Tiekartan mukaan ehdotus uudeksi euroalueen budjettikohdaksi saadaan joulukuussa tänä vuonna. Joulukuussa tänä vuonna saadaan ehdotus. Mitä se tarkoittaa monivuotisten rahoituskehysten osalta? Ehkä pitäisi lisätä jotakin, mutta onko tämä nyt vain ajatus? Tuleeko tähän uutta tuoretta rahaa vai mistä on kyse? Mikä on uusi euroalueen budjettikohta? Tämä on uusi asia. Mutta yhteenvedonomaisesti haluamme esitellä sellaisen päätöslauselman, joka ei ole taas tällainen yleinen teksti, että meidän pitäisi toimia hyvien periaatteiden mukaan, vaan me haluamme selkeästi sanoa kyllä tai ei. Kiitos. Kiitos edustaja Alborist, kiitos edustaja Tomaa, kiitän kahta esittelijää, jotka ovat tutkineet tässä budjettikema. Siinähän on paljon epävarmuustekijöitä. Olemme nähneet monivuotisen rahoituskehyksen rajat aikakaudella 2014-2020, kun kriisi koetteli, eikä ollut mistä löytää rahaa ennen kuin lähdetään luomaan uutta kehystä viidelle tai seitsemälle vuodelle – meidän pitää keskustella EU, e sta ja eilinen EUn tilakeskustelu. Minkälainen Eurooppa tulee olemaan lähivuosina? Minkälaisia toimivaltuuksia Euroopalla tulee olemaan ja mitä me voimme, mitä keinoja meillä on käytössämme, jotta kaikista tulisi tehokasta? Tämä Isabellen Jensin ja Janin tehtävä on erittäin vaikea ja arkaluontoinen, mutta saatte täyden luottamuksemme. Nyt pyydän varjoesittelijöitä vielä antamaan oman arvionsa. Edustaja Kolmella aloittaa. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin oikein sydämestä kiitokset yhteisesittelijöille. Kiitos tästä hyvästä, sanoisinko pohjatyöstä. Samalla haluaisin viitata minun mielestäni tässä vähän ristiriitaisuuteen, kun toisaalta tunnustetaan se, että meidän on nyt päätettävä siitä, miltä haluamme, että tulevaisuuden Eurooppa näyttää. Jean-Claude Junckerkin puhui eilen hyvin perinpohjaisesti siitä, mikä on hänen Eurooppa-visionsa, mutta samalla sanomme myös, että tietenkin kansalaiset pitää ottaa mukaan. Jos samalla kuitenkin tällaisessa mietinnössä sanotaan, että monia kysymyksiä ei voida edes kyseenalaistaa, niin uskoakseni tämä on hiukan ehkä sellainen toteamus, jota tällä hetkellä juuri ei pitäisi esittää. Monet meistä olettavat aina, että koko ajan pitää eteenpäin, koko ajan haluamme lisää, mutta samalla tiedämme, että kansalaiset juuri eivät tällaista kehitystä halua. Ja se, että nyt vain pidetään kiinni siitä, että meillä on näin ja näin paljon tehtäviä ja siihen tarvitaan rahaa. Tämä ei riitä, kun pitäisi pohtia, ketkä toteuttavat näitä tehtäviä. Ovatko nämä todella EUn tehtäviä vai voitaisiinko paremmin ja tehokkaammin hoitaa nämä tehtävät jäsenvaltioissa? Ja jos pohdinnan tuloksena ajatellaan, että EU tarvitsee varoja tehtävien hoitamiseksi, niin pitää reiluuden nimissä aina sanoa, kuka tämä maksaa. Onko tätä varten maksuvalmiutta? koska tiedämme, että monet jäsenvaltiot eivät ole valmiita maksamaan merkittävästi enemmän budjettiin. Eli ennen kuin, no liioittelen vähän, mutta jos koko ajan sanomme, että haluamme lisää, niin pitäisi sanoa, mitkä ovat ne alat, joita kansalaiset toivoisivat, että EU hoitaa. Ja kun, niin kauan kuin tätä kysymystä ei ole selvitetty, ei pitäisi täällä mitään lyödä vielä lukkoon, vaan tätä keskustelua pitäisi käydä kansalaisten kanssa kaikkialla Euroopassa ja sitten osoitella eri vaihtoehtoja, joita on olemassa. Ja aina lisäksi sanoa, mitä mikäkin maksaa. Tällainen kokonaisharjoitus pitäisi mielestäni suorittaa. Olisi hienoa, että ei aina olisi sellaista jakoa, että annetaan ymmärtää, että toiset ovat EUn ystäviä, toiset vihamiehiä vain siksi, että joskus esittää kriittisiä kysymyksiä. Ja on sitä mieltä, että saattaa olla parempia ratkaisuja. Ei se tarkoita sitä, että on EUn vihollinen. Minä olen tehottoman EUn vastustaja, joka ei löydä riittävästi ratkaisuja, koska minä uskon, että tämä on velvollisuuteni suhteessa kaikkiin EUn veronmaksajiin ja kansalaisiin. Kiitos. No, no, Kiitos. Emme me teitä epäile, edustaja Kolmel. Edustaja Solei. Merci, monsieur le président. Um, uh, upcoming... puheenjohtaja. Keskustelu tulevasta rahoitus, muutosta rahoituskehyksestä on tietenkin yksi tärkeimmistä keskusteluista, joita tullaan käymään tulevina viikkoina, kuukausina Nimittäin politiikka, teossa tarvitaan rahoitusta ja talousarvio osoittaa todellisen sitoumuksen tason tai sen puutteen, kun ajatellaan poliittisia tavoitteita. Tietenkin pitää keskustella myös tietenkin tämä uusi MFF-keskustelu liittyy täysin keskusteluun EUn tulevaisuudesta, minkälaista Eurooppaa me haluamme joten talousarvioiden täytyy myös heijastella näkemystämme Euroopasta. Ja minä henkilökohtaisesti, tämä on henkilökohtainen kommentti, haluaisin EUn, joka on vahvempi, sillä on enemmän toimivaltuuksia, se pystyy tehokkaammin tarttumaan käytännön päivittäisiin tarpeisiin ja toiveisiin, joita eurooppalaisilla on. Mielestäni komission kanta, kannattopohjapaperi on hyvä pohja keskustelulle. Se on hyvä asiakirja ja siinä on mukana joitain hyviä ideoita. Haluaisin myös kiittää yhteisesittelijöitä heidän tekemästään työstä tähän asti, kun tätä ehdotusta päätöslausumaa on laadittu. Meidän täytyy miettiä kahden tyyppisiä kysymyksiä koskien seuraavaa rahoituskehystä, toisaalta kvantitatiiviset mm, argumentit ja toisaalta sitten laadulliset kysymykset. määrällisellä puolella meidän täytyy saavuttaa yhteisymmärrys kokonaisvolyymista rahoituskehyksessä. Ja minun ryhmäni on sitä mieltä, että meidän ei pitäisi lisätä tätä 2020 tasolle ja sitten meidän pitäisi myös käsitellä talousarvion rakennetta. Tulopuoli pitäisi uudistaa täysin. Meidän pitäisi pyrkiä sellaiseen talousarvioon, jossa ei ole mitään alennuksia kenellekään, ja budjetti rahoitettaisiin pääasiassa omista varoista. Tähän, tämä näistä näistä kvantitatiivisista määrällisistä kysymyksistä, kun ajatellaan sitten laatukysymyksiä, pitää miettiä, minkälaisia painopisteitä haluamme asettaa talousarvioon kautta, joten meidän pitää lisätä kaikkien haavoittuvaisimpien väestöryhmien sosiaaliset tarpeet EU-ssa. Meidän pitää ottaa huomioon alueellinen epätasa-arvoisuus. Me tarvitsemme talousarvion, joka edistää kestävää taloutta, joka suuntautuu tulevaisuuteen ja myös sellaista rahoituskehystä, joka pureutuu ilmastonmuutoskysymyksiin ja tarvittaisiin budjetti joka on vihreämpi, ympäristöystävällisempi ja toimii ilmaston muutosta vastaan toiminnassaan. Ja toiseksi, mitä tulee vielä laadullisiin kysymyksiin, tarvitsemme avoimemman talousarvion, jonka kautta kansalaiset pystyvät paremmin valvomaan ja seuraamaan tilannetta. Tietenkin on sitten muitakin tärkeitä kysymyksiä, mutta uskoakseni tässä taisi tulla nyt joitakin tärkeimpiä asioita, joihin me, meidän pitäisi puuttua tässä tärkeässä keskustelussa. Kiitos. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? ei näytä olevan. Ehkä ihan muutama sana. Tärkeintä lienee, että voimme alkaa kuvitella huomispäivän Eurooppaa. Globalisaatio on tosiasia ja jos ajattelemme joitakin suverenisuuskysymyksiä, niin jäsenvaltiot eivät enää kykene joka tilanteessa ja tapauksessa Äh, vastaamaan suvereenisuuteen, jos ajattelemme ihan digitaalisuutta. Pitääkö meidän nyt tajuta, mitkä tulevat olevan monikansallisten yritysten verotuspolitiikat Meillä on nämä jättiläiset Facebook ja Amazon edessämme joka päivä. Meidän pitää ajatella myös puolusteollisuutta, sen varusteluteollisuutta, terrorismin vastaista taistelua. Meillä on muuttoliike, maahanmuuttoliike. Ehkä meidän pitäisi lähteä tukahduttamaan näitä lähteitä. Meillä on 800 miljoonaa afrikkalaista tulevien 40 vuoden aikana. Miten he voivat elää täällä, eh, jos he aikovat tulla Eurooppaan tänne meidän joukkoomme? mit, mitä suverenisuutta pitää lähteä jakamaan? Kasvaako tehokkuus, jos Eurooppa suojelee enemmän? Kuuntelin Junckeria, eli me haluamme enemmän suojelevaa Eurooppaa, joka meitä suojelee, joka myös poistaa demokratiavajeensa paljon kysymyksiä ilmassa, jos omista varoista en ole ihan varma, että omat varat tuottavat lisää omia varoja. Päinvastoin ne tulevat, eli tässä tämä oikeudenmukainen palautus ehkä sen katoaa kuitenkin. Jäsenvaltiot eivät, niiden ei ole pakko ryhtyä kaivamaan kuvettaan ja ruveta miettimään, että mitä olen maksanut ja mitä minä saan takaisin omat resurssit, ne pitää määritellä selkeästi ja tarkasti. Jos meillä on verotuksellisia omia varoja, ne liitetään silloin veroihin, joita maksetaan kansallisella ja alueellisella tasolla, eikä tässä nyt ole tarkoitus lähteä musertamaan kansalaista omien varojen takia. Päinvastoin pitäisi keventää kansallisten ja alueellisten, alueellisia verotaakkoja ja veromaksukykyä. Kello lähenee 11.20, niin kuin sanoin. Minä tässä nyt olen vähän liian runsassa nainen komissiolta. Halusin, halusin kysyä, äänestämmekö vuonna 2018 ennen Euroopan vaaleja. Toinen kysymys, jonka heitän tässä nyt esittelijöille. En tiedä, kuka teistä tulee puhumaan <laughs> ensimmäisenä. Edustaja Olbrist. Uh, uh, Yksi huomio vain. Olen aivan samaa mieltä edustaja Kolmelin kanssa tästä menetelmästä. Ensin Euroopan unionista, sitten meidän toimivallastamme käytävää keskustelua, mitä meidän pitäisi tehdä. Tässä on kiistakapula. Me haluaisimme edelleen to- enemmän toimivaltaa olla. Te esitätte enemmän, että pitäisi olla vähemmän. Sitten kolmas askel, kuinka paljon tämä maksaa. Ja sitten mitä välineitä käytetään. Ongelma on, että tämä ei toimi tällä tavalla. Tämä ehkä toimisi ideaalimaailmassa, mutta siinä emme elä. Budjettivaliokuntana valitettavasti me vastaamme kysymyksiin, vaan, mutta toisaalta joudumme odottamaan neuvoston kantaa. Mitä Euroopan tulisi olla ja sitten siihen sopiva budjetti? Tässä tehdään tavallaan väärinpäin tätä työtä, mutta me, meillä on valitettavasti ideaalimaailmassa. Sisällön osalta olemme eri mieltä, mutta menetelmän osalta olen samaa mieltä siitä, että näin tulisi toimia, mutta näin ei käytännössä ole valitettavasti. Minä voin vastata esitettyyn kysymykseen. Ensinnäkin neuvosto on antanut jo määrityksensä tulevaisuuden Euroopasta parlamentti myös. Kyllä meilläkin on oikeus antaa oman näkemyksenne toimivaltuuksista, mitkä ovat EUn toimivaltuudet ja mutta haluaisin vastata muutamiin kysymyksiin. Budjetin rakenne ja tuloihin kun meillä on oma aloitemietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä, on toinen mietintö, joka on ihan sama, josta tullaan äänestämään samanaikaisesti jo nimenomaan omat varat. Meidän pitää siis kulkea vähän kahdella jalalla yhtä aikaa, koska nämä kaksi mietintöä kulkevat tasatahtio The Pre ja Lewandowski mietinnön laatioina. To, toisekseen tässä vaiheessa vastaan edustaja Solelle tässä vaiheessa emme ole vielä keskustelleet sisällöstä nimenomaan edustaja Kolmelille. Me odotamme tässä nyt sektorikohtaisilta valiokunnilta tiettyä inputtia, panostoa. Budjettivaliokuntana emme ole mitenkään kaikki voipaisia sisällön suhteen. Emme voi lähteä tuomaroimaan yksin, vaan koko parlamentin pitää tulla tähän mukaan. Kolmanneksi todellakin on tullut uutta eilisen jälkeen puheenjohtaja Junckerin tilannearvion jälkeen. Meillä oli luonnos valmiina eilen ennen Junckerin puhetta, mutta tietysti eihän mikään nyt estä meitä toimimasta, kun pitää käsitellä monia kysymyksiä, ei ehkä päätöslauselmassa, mutta oma mietinnössä kuitenkin, jotka tähän mennessä on pantu vähän sivulle. Edustaja Olbricht puhui tässä jo kestosta, mutta on myös ehdollistamis, ehdollistamiskysymykset ne otettiin esille Junckerin toimesta. Meidän pitää käsitellä niitä ja siitä tulee aika tiukka keskustelu, koska on kyse julkista vapauksista, on kyse makrotalon ehdollistamisesta maahanmuutosta. Tämä kysymys on erittäin selkeästi tuli erittäin selkeästi eilen Junckerin puheessa. Emme saa väheksyä tätä tulevaa keskustelua ja siitä myös euroalueesta on suunnaton määrä aiheita vielä edessämme, joita pitää käsitellä. Ja jos me haluamme välttää joitakin asioita päätöslauselmassa, niin emme pysty välttämään niitä oma-aloitemietinnössä. Kiitos. Eli budjetin pitää ilmentää poliittista tahtoa ja visiota, eli odotamme nyt poliittista visiota ja tulemme tekemään kaiken voitamamme, että talousarvio vastaa myös poliittisia kun, poliittista kunnianhimoa. Meillä on tietysti e, e, intressinä saada hyvä sopimus Euroopalle ajatellen kansalaisiamme. Seuraava kokous on 26. ja 27. syyskuuta, koska tuolloin me äänestämme e, tarkistuksista ja kompromissitarkistuksista ensi vuoden budjetille. Ja sitten käsittelemme myös muita kysymyksiä, joita tänä päivänä ei ehditty käsitellä ajan puutteen takia. Kiitos paljon, kokous on päättynyt.